Ladies and gentlemen, good morning. Hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa tähän Ukraina-viikon lopetusistuntoon. On suuri ilo voida olla Groismanin kanssa yhdessä puheenjohtajana. Täällä hän käyttää puheenvuoron istunnon lopuksi, kun taas minulla on ilo puhua teille tässä alussa. Niille teistä, joiden kanssa olen tehnyt yhteistyötä, niin haluan pyytää anteeksi, että en voinut olla paikalla eilen. Eilen minun piti osallistua perhetapahtumaan Irlannissa ja siksi palaan vasta tänä aamuna takaisin. olen ymmärtänyt kuitenkin, että eilen kuultiin kiintoisia keskusteluita, opimme paljon, tai siellä opittiin paljon ai muista istunnoista ja odottelen kiinnostuneena katsausta keskusteluiden tuloksista. Mehän olemme nyt käyneet läpi harkinta, keskustelu, kuuntelu, oppimisprosessin. Me olemme käyneet läpi tämän prosessin yhdessä ja nyt joudumme tekemään suosituksia Jotta näillä suosituksilla olisi todellista arvoa, niin mm, useitakin asioita täytyy tapahtua, useiden asioiden täytyy tapahtua. Kaikkein tärkeintä on se, että Ukrainan kollegat ja ystävät, e, ystävämme, heidän täytyy ottaa tämä asia haltuunsa ja <clears throat> panna hihat heilumaan. Tämä, mikään ei onnistu, jos me tuputamme teille jotain Ähm, asiat hoituvat vain, jos ihmiset itse tarttuvat toimeen. Ja se on ehkä kaikkein tärkeintä. Äh, se henki ja tunne, joka täällä on ollut vallalla, niin sen täytyy toteutua myös Kiovassa. Ja toinen tärkeä asia on se, että Euroopan unionin äh, toimielimet, jotka ovat vakuuttuneet tämän, tämän harjoitteen eduista ja hyödyistä, niin heidän itsensäkin täytyy ladata akkunsa ja pohtia, miten, miten nämä instituutiot voivat auttaa teitä, kun te otatte haltuun tämän muutoksen, käytte muuttamaan asioita. Ja siksi <clears throat> kuulemmekin tänään muun muassa ulkosuhdehallintoa ja Plenkovinia Euroopan parlamentista. Yksi tämän harjoitteen pylväs liittyy ei niinkään poliittiseen osioon, vaan hallinnolliseen osioon. Sekin, silläkin on roolinsa näissä suosituksissamme. Ja siksi onkin ilo nähdä äh, Slizinski täällä äh, puhujan korokkeella tänään ja myöhemmin tänään Velle pääsihteeri, Euroopan parlamentin pääsihteeri Klaus Velle, kun hän ehtii paikalle, niin tulee paikalle. Ja sen jälkeen äh, molemmat parlamentit, molemmat osapuolet allekirjoittavat äh, julkilausuman kapasiteetin rakentamisesta. Tämä on ensimmäinen laatuaan tämä julkilausuma. Ja sitten tämä viimeinen pylväs. Ja nyt äh, puhun jo laajemmalle joukolle osallistujia. Eli kai, tämä koskee kaikkia niitä kansainvälisiä kumppaneita, joita meillä on, olivatpa ne kansalaisjärjestöjä, kansallisia parlamentteja, valtioita tai säätiöitä. Meillä on ollut ilo ja kunnia saada kuulla useiden eri tahojen ääniä ja meidän täytyy nyt jalkauttaa tämä yhteisö, mobilisoida tämä yhteisö niiden uudistusten ympärille, joihin te kotipuolessa Ukrainassa ryhdytte, koska tämä ei ole mikään helppo muutos, eikä ilmainenkaan, ei maksuton. Me tarvitsemme kaikkien kumppaneidemme avun, koordinoidun ja kohdennetun avun niin, että emme tarpeettomasti tee päällekkäistä työtä, vaan keskitämme tämän ponnistuksemme ja resurssimme ja tahtomme niin, että se hyödyttää meidän yhteistä, to, yhteisiä toiveitamme. Tässä olivat alkusanani. Ja nyt kuuntelisin kiinnostuneena ää, ensinnäkin Helga Schmidtiä, joka on ulkosuhdehallinnon varajohtaja. The chairman, ladies and gentlemen, um, uh, it's my... Puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, minulla on ilo olla täällä tänä aamuna ja ensin onnittelisin Ukraina viikon järjestäjiä. Viikko on epäilemättä vahvistanut parlamentaarista ulottuvuutta EUn ja Ukrainan suhteissa – on ollut laaja kirjo keskusteluja, vaikuttavia paneeleja ja joskus se on ehkä tärkeämpää, että on ollut myös käytäväkeskusteluja viime päivinä. Se on myötä vaikuttanut siihen, että voidaan myös jatkaa suhteiden tiivistämistä. Siitä saadaan yhteisen toimintaohjelmaan dynamiikkaa, mutta sillä on myös suora yhteys kansalaisiimme. Tällä viikolla olette keskustelleet asioista, jotka liittyvät eh, oikeuslaitoksen uudistukseen, korruption torjuntaan, julkisen hallinnon uudistukseen, hajauttamiseen ja paljon muuhunkin. Ja juuri, kuten puheenjohtaja Cox juuri sanoi, niin Ukraina itse päättää, miten se menettelee. Ukrainalaisten täytyy tarttua itse asioihinsa Juuri näin ulkosuhdehallinnossakin näemme asian, koska uudistukset ovat olennaisia, jotta voidaan saada aikaan kestäviä demokraattisia uudistuksia. Tiedämme, että toimielinuudistus demokraattisessa transitiossa on hyvin monimutkaista. Tässä mielessä raportti ja etenemissuunnitelma, jotka laaditte radavierailun järkeen, hyvä puheenjohtaja, niin se varmasti myötä vaikuttaa merkittävällä tavalla siihen, että voidaan asianmukaisesti tukea uudistuksia Verhovna radassa, mutta myös yleensä Ukrainassa. Tarkastelemme hyvin läheisesti suosituksia, jotta voimme katsoa, että miten me voimme parhaalla tavalla auttaa Ukrainaa viemään asiaa eteenpäin. Kuten Ukrainan viikon osoittaminen on, anteeksi, Ukraina viikon järjestäminen on sinänsä jo osoittanut, miten tärkeä Ukraina on naapuruuspolitiikassamme ja itäisessä kumppanuudessamme. EU arvioi naapuruspolitiikkaa, sehän on tämä laajempi kehus Ukraina-suhteille, siis arvioitiin sitä viime vuonna. Suhteiden tiivistyminen on tärkeä osa politiikkaa. Ja kun halutaan vakauttaa aluetta, poliittisesti ja turvallisuuspoliittisesti, niin se on koko asian ytimessä. Pidämme hyvänä, että Ukraina sitoutuu konsultaatioprosessiin ja odotamme kovasti jatkokeskusteluja, jotka koskevat toimeenpanoa. Lähestymistapamme itäiseen kumppanuuteen keskittyy edelleen tiiviimpään toimintaohjelmaan ja siihen, että kumppanimme kestävyyttä parannetaan täytyy edistyä kahdenvälisissä suhteissa, mutta yhtä tärkeää on ylläpitää osallistavaa luonnetta itäisessä kumppanuudessa yleensä ja monenkeskistä yhteistyötä. Siihen kuuluu kaikki kuusi kumppania. Ukraina ja muiden kumppanimaiden yhteiskuntien täytyy saada konkreettisia tuloksia yhteistyöstä. Siis kaikkien osapuolten täytyy sitoutua siihen, että tämä saadaan aikaan jatkossa tarvitaan sitä, että toimijat ja päätöksentekijät tekevät yhteistyötä. Ja nyt kun Ukrainassa on sisäisiä poliittisia vastakkainasetteluja, niin haluaisimme, että niistä päästään yli mahdollisimman nopeasti, jotta uudistuksia voidaan jatkaa. Se on olennaista. Omat edut ja poliittiset voitot eivät saa olla etusijalla verrattuna edistykseen laajemmassa mielessä. Tämä tuli esille myöskin eilen illalla monissa puheenvuoroissa. Älkää luovuttako nyt, tämä haluaisin sanoa. Radan roolia ei voi yliarvioida. Parlamentit pitävät hallituksen vastuussa ja hyväksyvät tarvittavat lait ja uudistukset, jotka ovat perustana transformaation muutoksille – Haluaisin sanoa, että ulkosuhdehallinto, korkea edustaja ja EU yleensä ovat hyvin sitoutuneita olemaan mukana tällä Ukrainan matkalla. Ja tässä olemme ladanneet pattereitamme, kuten puheenjohtaja sanoi. Ukraina saa käyttöönsä itäisen kumppanuuden kaikki välineet. Assosiaatiosopimus meillä tietysti on. Siihen kuuluu tämä DSFTA-sopimus ja monet tai sopimukset – joita ovat monet hallituksen, Ukrainan hallitukset neuvotelleet, jota me nyt, joka on siis odottamassa täyttä toimeenpanoa. Jotta voidaan käyttää kaikki mahdollisuudet sopimuksesta, niin Ukrainaan täytyy jatkaa uudistuksia. Viisumivapautus on on lopuillaan. Tietysti kaikki paikalla olivat varmaan tunnustavat sen merkityksen. Haluaisin sanoa, että Ukrainan osoittama edistys ja Ukrainan johdon sitoutuminen puuttua jäljellä oleviin korruption torjunta-asioihin loppuvuonna on mahdollistanut sen, että komissio on voinut esittää myönteisen raportin joulukuussa. Tänä vuonna tehtyä on jo arvioitu ja komissio suunnittelee nyt valmisteilla lainsäädäntöaloitetta. Mutta haluaisin painottaa myös sitä, että EU on jatkossakin sitoutunut auttamaan Ukrainaa turvallisuusalalla. Meillä on neuvoantava operaatio käynnissä, jonka toimivaltuutta valtuutusta on päivitetty. Se tukee tähän liittyviä uudistuksia Ukrainassa. Kaikilla näillä aloilla EU on valmis jatkamaan Ukrainan tukemista, mutta emme voi korvata poliittista tahtoa uudistuksen tekemiseksi. Tätä kansalaisen odottavat. Mutta prosessissa autamme teitä niin paljon kuin mahdollista, sekä rahoittamalla että myöskin neuvoa antavalla tavalla. Joskus kuullaan, että itäinen kumppanuus ei ole samalla tasolla kuin Ukrainan kunnianhimo. Mutta haluaisin sanoa, että assosiaatiosopimus ja siihen kuuluva DSFTA-sopimus antaa Ukrainalle mahdollisuuden tulla aidosti eurooppalaiseksi maaksi. Maaksi, jossa julkinen hallinto toimii täysimääräisesti, jossa on markkinatalous ja jossa ovat aidosti demokraattiset eh, instituutiot. Viisumin vapauttamisen toimintasuunnitelma mahdollistaa toivottavasti pian sen, että ukrainalaiset pääsevät vierailemaan EU:hun ilman viisumia. Nämä eivät ole mitään pieniä asioita ja toivottavasti tässä yhteenkuuluvuun tunne paranee. Eilen illallisella joku otti tämän esille ja mielestäni se oli hyvin sanottu. Tietysti, ja nyt täytyy minun viitata tähänkin, niin Ukraina suhdetta varjostavat Ukrainan vaikeudet Venäjän kanssa – erityisesti Krimin ja Sevastopolin laiton kaappaus ja Itä-Ukrainan konflikti. Meidän puolellamme olemme olleet selkeäsanaisia siitä, että ei voida palata EUn ja Venäjän suhteessa siihen, mitä ne olivat aiemmin, niin kuin kriisiin on löydetty vastauksia meidän rajoittavat toimemme Venäjää kohtaan ja jatkuva Ukrainan tukemme ja muiden naapureiden tukeminen ovat osoittaneet päättäväisyytemme tässä yhteydessä. Minskin sopimukset täytyy täytäntöönpanna täysimääräisesti. Sitä vasten mitataan kaikkia asioita. Ja Ukraina täytyy saada täysi kontrolli jälleen rajoihinsa. Mutta haluaisin painottaa myös, että kaikkien osapuolen täytyy sitoutua täyteen toimeenpanoon. Tiedän, että poliittisella puolella on vaikea edetä ja tehdä kompromissia, jos ja kun päivittäin rikotaan asetta leposopimusta, mutta Minskin sopimus on paras tapa tukea Ukrainaa Dohanskin ja Luhanskin alueella ja Ukrainan alueellista koskemotta turvattomuutta. Sen vuoksi kehotamme Ukrainaa tekemään mahdollisimman paljon omalta osaltaan. Kenenkään ei pitäisi pystyä sanomaan, etteikö Ukraina olisi tehnyt kaikkiansa, jotta saataisiin rauhanomainen ratkaisu toimimaan. Tiedämme rat- konfliktin syyt, olemme olleet niistä selkeäsanaisia ja olemme jatkossakin. Ja ymmärrämme, että miten suuria vaikeuksia Ukrainalla on. Henkilökohtaisesti olen painottanut tätä kaikissa keskusteluissa kolmansien maiden kanssa, koska joskus sitä ei ymmärretä EUn ulkopuolella. Mutta sano, haluaisin vieläkin sanoa, että vetoamme Ukrainaan ja teihin, jotta osoitatte todellista johtajuutta ja osoitatte vastuuta. Mutta vaikka Minskin sopimus täyteen, täytäntöön pantaisiin täysimääräisesti, niin Krimin ongelma jää edelleen voimaan ja kun Niemimaan ihmisoikeustilanne on heikentynyt, niin se on koko ajan meille huolenaihe. Minun ei tarvitse toistaa sitä, että EU ei tunnusta Krimin haltuunottoa. Ja se toimii tällaisen, tämän politiikan mukaisesti jatkossakin. Tiedän, että parlamentin jäsenet ja radan jäsenet pitävät viiden euro, viidennen euronaisten kokouksen pian. Sehän on itäisen kumppanuuden parlamentaarinen ulottuvuus siitä tulee jälleen tärkeä tilaisuus keskustella parlamentaarisen vaihdon ja yhteistyön merkityksestä. Euroopan parlamentin keskittyminen Ukrainaan ja suhteiden tiivistäminen radaan on hyvä esimerkki tiiviistä suhteistamme. Hyvä ja hyvin toimiva parlamentti on olennaista Ukrainan onnistumisen osalta ja, ja mehän haluamme kaikki, että Ukraina onnistuu. Ja tämän vuoksi haluamme toivottaa teille menestystä työhönne ja kiitos huomiosta. Thank you very much indeed. Kiitoksia kovasti tästä puheenvuorosta. Siinä kuulemme aika laajan tilannekatsauksen Ja kun puhumme uudistusprosessista, radan uudistusprosessista, niin teidän sitoumuksenne viedä sitä parhaalla tavalla eteenpäin, kyllä, sai minut vakuuttuneeksi. Ja toki teidän neuvonne on hyvä neuvo, eli se, ei, ei niinkään se, että meidän tehtävämme ei ole tehdä Ukrainan politiikkaa, vaan neuvo siitä, että nyt ei pidä luovuttaa, niin se on kaikkein tärkeintä. Ja nyt kun katson äh, tuonne vasemmalle puolelle, niin, niin huomaanpa, että minulta jää johdonnostoni uupumaan äh, herra Samarak. Hänkin on paikalla. Nyt esittelisin Antoi Prinkovicin. Hän on äm, Samarkin kanssa äm, toinen puheenjohtaja ja pyytäisin häntä kertomaan meille siitä, mikä hänen arvionsa tai Euroopan parlamentin arvio on siitä, mitä seuraavassa vaiheessa tehdään tässä näissä meidän suhteissamme. Much, uh, president. Kiitoksia puheenjohtaja Cox. Hyvät radan kollegat ja Groismarova Smith, kiitän tästä hyvästä katsauksesta Ukrainan haasteita koskien. Kiitämme myös teitä ja kollegojanne erinomaisista ajatuksista ja tehokkaasta kokouksesta, joka meillä tänä aamunakin oli epävirallisessa parlamentaarisessa assosiaatiokokouksessa. Hyvät radan jäsenet, parlamentin jäsenet, kansallisten parlamenttien jäsenet, edeltäjäni, herra Sivitse, herra Koval, kaikki te, jotka olette olleet innokkaasti kolmatta päivää mukana ja käsitelleet Ukrainaa. Mielestäni tämä on ollut todella aivan uudenlaista toimintaa meidän toimielimellemme, poliittiselle vapautumisellemme yhdessä maassa ja tämä on merkittävää myös Euroopan vakauden arvojen kannalta ja globaalia turvallisuutta, mutta ennen kaikkea Tämä liittyy perusperiaatteeseemme EUn osoittamaan solidaarisuuteen maata kohtaan, joka on selkeästi päättänyt lähteä eurooppalaiselle tielle. Uskon, että tämä yhteisen, yhteinen mielipiteen vaihto, jota meillä on ensi, eilen ja ensi, e, maanantaina erityisesti eilen oli, oli loistava tilaisuus vaihtaa ajatuksia, kokemuksia kans, kansallisten parlamentaarikkojen, kansalaisyhteiskunnan, asiantuntijoiden kesken, mutta tämä loi myös hyvän pohjan toimia. Ei ole kyse vain ukrainalaisista ja Euroopan parlamentin kollegoista, vaan myös Ukrainan kollegojen kesken tapahtui hyvää mielipiteen vaihtoa. Ja tämä on tavallaan ihan uutta lisäarvoa näille keskusteluille, joita olemme joita meillä on ollut. Parhaat käytänteet, joita meillä on Euroopan parlamentissa käytössä, on kyse sitten kansallisesta parlamentista tai täällä par- Euroopan parlamentissa ja se, miten voisimme laajentaa näitä kokemuksiamme ja tapojamme ukrainaisten kanssa, niitä todi- lö- löydettiin hyvin viimeisen kahden päivän aikana. Ukraina-viikon päätöslauselmat, jotka teille on jaettu, Laadin ne yhdessä kaikkien kollegojen avulla, jotka ovat kovasti tehneet työtä viime kuukausina itse asiassa, kun tätä asiaa on viety loppuun. Niin nä- tämä osoittaa hyvin tätä erinomaista tarvearviointitehtävää, johon puheenjohtaja Cox äh, ryhtyi, mutta tähän liittyy myös monia konkreettisia ajatuksia kaikilta ukrainalaisilta vuoropuhelijoilta, joita he ovat löytäneet ja määritelleet Niitä on näitä suosituksia nyt taas täsmälleen 52. Näin on varmistettu tehokas prosessin haltuunotto ja omistaminen, omaksi ottaminen. Tämä ei ole mitään EUn harjoittamaa toimintaa tai jonkun Ukrainan ulkopuolisen tahon toimintaa, jossa yritetään saarnata ja kertoa, mitä pitäisi tehdä, vaan tässä on todellakin yhdessä analysoitu, pohdittu parhaimpia käytäntöitä, vertailtu tapoja, toimintatapoja, ja on myös äh, annettu suosituksia, miten pitäisi toimia, niin kuin puheenjohtaja Grois halusi sanoa, että voidaan muuttaa rada normaaliksi, länsimaiseksi, tehokkaaksi kansanedustuslaitokseksi. Ja tämä on päätavoitteena valmiuksen rakentamisohjelmassamme ja ohjelmissa, joihin olemme täällä parlamentissa ryhtyneet. Yksi elementti joka on erittäin ratkaisevassa roolissa, on se, että kaikki suositukset ovat nyt vasta paperilla, mutta ne liittyvät parlamentin valmiuteen tukea niitä asianmukaisella rahoituksella, mitä tulee täytäntöönpanopuoleen. Se on tärkeää. Siis aina kun on joku konkreettinen toimi, joka varsin todennäköisesti laaditaan jolla on konkreettinen suunnitelma, niin silloin myös tarvittavat resurssit löytyy de- demokratia tukevasta ryhmästä niin, että pidämme Ukrainan korkealla asialistallamme. Minä olen realistinen ja olen sitä mieltä, että tämän viikon seurantatoimeen pitäisi jatkua tämän parlamentaarisen vaalikauden loppuun asti. Mielestäni tämä on kohtuullinen vaatimus. Tähän liittyy monia aspekteja ja meidän pitäisi antaa itsellemme riittävästi aikaa hoitaa tämä kumppanuus tai lähes tällainen kaksoisparlamenttisuhde kunnolla loppuun. Tietysti avain poliittinen vastuu on puhemies Groismanilla, pu- puolueryhmän johdoille, valiokuntajohtajille, jotka tänään ovat kanssamme täällä. Ilman teidän osallistumistamme tämä projekti on mahdoton. Me aina puhumme tästä enemmän enemmästä periaatteesta, kun puhumme naapuruspolitiikasta, ja laajentumispolitiikasta. On kiistatonta, että nyt olemme selkeästi sitoutuneet tähän ja tämä valmiuksien rakentamisohjelma toteutetaan tehokkaalla, joustavalla, sopeutettavalla tavalla. Nyt hiukan kävisin läpi konkreettisia loppupäätelmiä eri korkean tason paneeleista suhteet lainsäätäjän ja toimeenpanovan puolen välillä. Tämä oli hyvä paneeli, tehokas keskustelu. Te pystytte siellä kuulemaan myös viisaita ajatuksia puhemies Busekilta, joka on Ukrainan suuri ystävä, niin kuin tiedättekin. Ja tässä olemme tunnistaneet useita eri aspekteja. Ensinnäkin pyritään tarkastelemaan, miten tehostettu koordinaatio täytäntöönpanevan elimen ja lainsäädäntöelimen välillä voidaan toteuttaa. Ehkä kaikkein kohtuullisin tai pärkevin tapa on nähdä, miten voidaan raamittaa to, saada aikaan toimintavallinen sopimus Raadan ja ministerikabinetin suhteet varten ja miten asiantuntemus, jota meillä on parlamentissa ja komissiossa täällä EU:ssa, miten me voimme auttaa tässä tärkeässä vastuunjakotehtävässä. Toinen aspekti, miten tarjoamme ukrainalaisille kollegoille parhaimpia malleja toimia, kun laadimme lainsäädäntöä? Miten te voitte lisätä tietoisuutta tietyn lain tarkoitusperistä? Jos on tietty ajatus, poliittinen pyrkimys, se pitää myydä – kaikissa eri toteutusvaiheissaan. Ja hyvä tapa toimia tässä on laatia vihreitä, äh, vihreitä kirjoja, valkoisia kirjoja, tiedonantoja, niitä kaikki sidosryhmät asiaan kuuluvat saavat riittävän varhaisessa vaiheessa tietoja, otetaan mukaan äh, lainsäädäntö valmisteluun ja sitten vaikutusarviointi. Meillä on selkeät ajatukset siitä, miten lait hyväksytään ja mit, miten sitä sovelletaan, on no, kyse sitten instituutioista kysymyksistä tai rahoituksellisista seurauksista. Sitten er, miten Euroopan parlamentti voi tässä auttaa. Näin voidaan vahvistaa valiokuntien roolia Verkhovnan raadassa niin lainsäädäntöprosessissa kuin täytäntöönpanevan elimen valvonnassa. Me luomme epävirallisen virkoston puheenjohtajien välillä ja käsittelemme kahdenkeskisiä suhteita kahden toimielinten välillä. Tämä voisi olla yksi idea. Olette tietoinen, että valiokuntiamme on jo vierailut Ukrainassa viime vuoden aikana. Minä itse osallistuin kolmeen neljään tällaisen vierailuun, jotta kontakteja on jo saatu aikaan. Ja olette nähneet esimerkiksi, kuinka vastaanottavia kollegamme olivat näissä keskusteluissa. Edelleen kun puhutaan valiokuntien määrässä, sehän on teidän päätettävissä. Nyt teillä on 28, meillä on 20. Minun omassa parlamentissa on myös tällainen tilanne, joten tämä on kansallinen päätös, mutta joskus tällainen linjaus voi olla hyödyllistäkin. Uskon, että voimme järjestää joukon seminaareja joko Kiovassa tai Brysselissä tulevina kuukausina ja miettiä, miten näitä parhaimpia käytäntöjä voimme vaihtaa. Tämä on yksi kohteen ehdotus. Sitten parlamentin rooli budjetti käsittelyssä. Täällä olette kuulleet joitakin avainmeppejä, jotka päivittäin ovat mukana kaikkein tärkeimmissä lainsäädäntötehtävissä tässä parlamentissa. Jos on yksi todellinen valta, joka parlamentille kuuluu, niin se on juuri EU talousarvion hyväksyminen. Ja minun mielestäni tämä jäsennelty, monimutkainen, huolella laadittu, aikataulutettu menettelytapa voi olla todella hyödyllinen ei vain Ukrainalle, vaan myös kansalliselle parlamenteille, koska tämä voi valmistella teitä myös moniin muihin aspekteihin, kun jatkossa pyrittäisiin sovittamaan äh, toimintaan Euroopan talouden ohjausjaksoon ja niin edelleen, kun mennään eteenpäin näistä sitoumuksista, jotka liittyvät teidän assosiaatiosopimuksenne. Mm vähän niin kuin esittäjät ehdottivat, voitaisiin pohtia tällaista raportointia. Tässä voitaisiin vahvistaa yksittäisten meppien kansanedustajien roolia tiettyissä asiayhteyksissä. Sitten avoimuudesta seurattavuudesta, tilivelvollisuudesta, vastuuvelvollisuudesta ja parlamentin edustuksellisesta roolista. Tässä voimme todellakin auttaa teitä paljon ja uskon, että hallinnollinen sopimus, jonka myöhemmin pääsihteerit Dysinski ja Vele tulevat allekirjoittamaan. Tästä varmasti on paljon hyötyä. Kaikki, mikä liittyy elektroniseen tiedonvaihtoon, e-parlamenttistrategiaan, parempaan avoimuuteen työssä ja tiedottamistoimintaan radassa. Tätä kaikkea voidaan lisätä konkreettisilla ehdotuksilla. Te olette kuulleet joitakin pääsihteerejämme eilen, jotka mielestäni varsin avoimella tavalla tarjosivat apuaan tässä työssä. Edelleen tässä yksi avainelementti on yhteydenpito kansalaisiin. Nyt kaksi vuotta Maidanin tapahtumien jälkeen, kun nyt teillä on jo lähes puolet uusia parlamentin jäseniä, monet ovat peräisin tästä kansalaisjärjestöliikkeestä ja tulevat tätä kautta parlamenttiin. Tämä on hyvä tapa jäsennellä keskustelua osallistuvan demokratian edustajien kanssa. Se, että iltapäivänä järjestimme toisen tärkeän avoimen parlamentin assosiaatiokokouksen. Tämä otetaan huomioon myös Kiovan työntössä. Aina kun me käymme siellä, me me olemme mukana ja näemme, miten kansalaisyhteisöt ty- työmarkkinajärjestö, miten ne suhtautuvat eri sopimuksiin. Tällainen avoimuus, seurattavuus on asia, jossa me voimme parantaa tilannetta huomattavasti. Sitten on tällainen konkreettinen idea ottaa ennalta huomioon konkreettisia kysymyksiä liittyvät yksittäisiin kansalaisiin. Ehkä voitaisiin pohtia jotakin samantyyppistä, joka meillä täällä on käytössä, nimittäin vetomusvaliokunta. Vetomusvaliokunta käsittelee yksittäisten Euroopan kansalaisten mm, vetomuksia ja parlamentti sitten antaa vastauksen tietyn proseduurin mukaisesti. Ehkä tämä olisi malli, jota voitte miettiä myös raadassa. Sitten parhaat käytännöt liittyen harmonisaatioon kansallisessa lainsäädännössä miten se sovitaan yhteen EU-lainsäädännön kanssa. Tämä oli toinen Elsillan paneeleista. Minulla oli tilaisuus johtaa sitä yhdessä Ostavin kanssa. Siellä kuunneltiin kahta hyvää esimerkkimaata, jo, jolla on suurta merkitystä mielestäni Ukrainalle tässä vaativassa tiekartassa, kun pyritään hyväksymään EU-lainsäädäntöä. EU-lainsäädäntö, EUn aki sisältää primääri- ja sekundäärilainsäädäntöä EU-sta ja myös oikeuden käytäntöjä, joita on kehitetty yli 60 viime vuoden aikana. Sitä lainsäädäntöä on varsin paljon, se on vaativaa, haastavaa, kun sitä joutuu, kun sitä alkaa hyväksyä, mutta e- muutkin maat ovat viime vuosina tämän saman proseduurin läpikäyneet. Puolan kokemukset, sitten Varjus Volski selitti tätä hienosti, samoin Tom Vinski nämä ovat ehkä parhaimmat esimerkit, koska kahdenkeskiset suhteet ja läheisyys ja yhtäläisyys Puolan ja Ukrainan välillä tietenkin on teille hyvä viitekehys. Gordon Drogovic, entinen ulkoministeri, on kun itse olin äh, ministerinä myös neuvottelimme Kroatian kanssa. Tällä kokemuksella on merkitystä, koska tämä on uusinta kokemustietoita meillä on. Me jouduimme tekemään paljon työtä kaikissa ministeriöissä ja oli paljon parlamentaarista valvontaa. Tämä oli myös varsin kallis, kattava käännöstyörupema, jos pitää 120 000 sivua kääntää, niin kyllä se vaatii varsin systemaattista työntekoa hallinnoltanne, mutta myös huolellista opastusta tarvitaan eri EU-toimielimistä. Ja tässä panen merkille, korostan tätä huolellista neuvonantoa, koska jos tukeutuu vain omiin tuntemuksiin, näistä kysymyksistä, tietokannoista ja muusta, niin se ei riitä. Aki koko ajan kehittyy ja lainsäädäntöä myös kumotaan. Ei pidä joutua sellaiseen tilanteeseen, että kääntäisitte jotakin, mikä ei enää olekaan voimassa. Joten sen takia tässä tarvitaan tukea parlamentin käännösyksiköltä, samoin neuvostosta ja tuomioistumista ja pankeista. Tämä on, on todella tärkeää, että tässä toimitaan reaaliajassa ja varhaisessa vaiheessa ollaan yhteydessä Ukrainan viranomaisiin ja komission virkamiehen aivan erityisesti. Sitten tulee lainsäädäntöharmonisaatioon. Tässä kohtaa parlamentin pitäisi olla varovainen kahden asian suhteen. Ensinnäkin ei teistä pitäisi tulla mikään leima, leimasin, koska vaikka tämä on EUn lainsäädäntöä, teidän pitäisi lisätä asiantuntevuutta, niin aivan erityisesti henkilöstöä kouluttamalla radassa, missä tarvitaan päteviä juristeja, asianajoita ja muita eri alojen asiantuntijoita, kun tarkistaa eri lainsäädäntöosuuksia, joita tulee hallitukselta, että vastaako se teidän perustuslakianne, miten tämä liittyy muuhun liittyvään lainsäädäntöön ja myös pitää tarkistaa, sopiiko lainsäädäntö EU-lainsäädännön kanssa yhteen. Tämä koordinointi on tärkeää ja on ratkaisevan tärkeää, ettei allistu tällaisen lainsäädäntösunnelmin eteen. Minun maani joutui useiden vuosien aikana hyväksymään tuhansia sivuja lainsäädäntöä ja monia vähempiarvoisia lakeja. Tuhansia sivuja siis. Tämä on todella vaativaa työtä, joten pitäkää tämä mielessä, kun työstätte näitä asioita. Me tulemme antamaan teille asiantuntija-apua ihmiset voivat auttaa teitä lainsäädännön harmonisoinnissa ja täytäntöönpanossa. Tässä kohtaa erityisesti kollegamme Ukrainan pankin puolelta, mutta, mutta myös Eurooppa-asian valiokunnan kollegat, kollegosta on apua. Sitten that we shall in our biannual meetings. PAC-yhteydessä sovimme, että pidämme näitä yhteiskokouksia Käymme läpi yksityiskohtaisesti eri poliittisia prioriteetteja. Ja on yksi koskee lainsäädännön harmonisaatiota. Aina kun tapaamme virallisissa puitteissa, käymme läpi harmonisaatiotoimia. Sitten parlamentin rooli ja poliittiset puolueet, kun pyritään kohti dialogin kulttuuria, kompromissia, konsensuksen rakentamista, meidän pitäisi järjestää tällainen Ukraina-viikko, joka kuusi ku, joka kuuden kuukauden jälkeen näin ratkaista ongelma. No, mutta systemaattisempi tapa toimia on todellakin vahvistaa puolueiden välistä vuoropuhelua, luoda yhteistyöpuitteita sisäpuolueiden välillä Euroopan tasolla, rakentaa luottamuksen pohjalta toimia. Puheenjohtaja Cox otti esille monia alueita, joissa teillä on paljon yhteistä, joissa ette ole niinkään erilaisia toisistanne. Tämä on hyvä tapa lisätä puolueiden välistä yhteistyötä ja konsensuksen rakentamista. Sitten vielä lyhyesti päätelmistä. Puheenjohtaja Cox ilmaisi valmiutensa tarjota apua tässä tehtävässä ja mielestäni tämä oli ystävällinen ele häneltä, koska luottamus hänen ja Ukrainan puolueen välillä on korkealla tasolla. Me kaikki tiedämme sen. Me yritämme löytää hyviä asianmukaisia tapoja toimia täällä Euroopan parlamentissa, miten teidät voidaan ottaa mukaan toimintan, toiminnan seuratavaiheeseen. Ehkä paras tapa olisi, että jos löydämme yhteisen hyvän päivämäärän, että yhdessä vierailemme Kiovassa ja kollegoimme avulla ja uuden hallinnollisen yhteistyösopimuksen pohjalta laadimme jonkinlaisen tiekartan, realistisen suunnitelman siitä, miten voimme puhemies Groismanin kanssa miettiä, milloin tiettyihin konkreettisiin toimiin pitäisi ryhtyä. Edelleen muutama poliittinen kysymys tähän loppuun, koska tämähän on poliittinen prosessi. Olemme toimineet valmiuksien rakentamis kontekstissa, mutta minä olen tunnistanut täällä neljä avainkysymystä. Ensinnäkin huomaan, että on olemassa suurta poliittista kypsyyttä kollegoimme parissa täällä, tahtoa pysyä uudistusten tiellä, suhtaudutaan avoimesti vahvaan tukeen komissiolta, jäsenvaltiolta, kansallisilta parlamenteilta, ulkoisuuden hallinnolta ja tässä nähdään myös konkreettisia etuja ja hyötyjä. Tältä kannalta katsottuna, mitä odotetaan, ja komissaari puhukin tästä varsin suoraan eilen, vielä hiukan lisää yksityiskohtaisia asioita teiltä vaaditaan tulevina, viikkoina. Ja sitten komission pitäisi myös hiukan ponnistella, jotta saa aikaan virallisen ehdotuksen, että pois viisumivapauttamislistalle. EU-ssa. Tämä on poliittisesti varsin tärkeä asia meille kaikille, koska jos Ukrainalla, Ukrainan kansassa tuntuu siltä, että EU enää ole tavallaan tukena, niin silloin uskon, että siitä olisi hyötyä, joten pyritään yhdessä täyttämään nämä ehdot. Sitten toinen asia, meidän täytyy tehdä enemmän yhdessä ranskalaisten ja saksalaisten kollegojen kanssa Normandia ryhmän mukaisesti ja Minskin sopimusten valossa, että se auttaa teitä sinua Irina, jotta voitaisiin ryhtyä eri toimin parantamaan tilannetta näillä miehitetyillä alueilla. Mm, Konfliktin jälkeinen toiminta, sovinto, armahduspolitiikka, sosiaaliset tulonsiirrot, jälleenrakentaminen – vaalien järjestäminen, rajavalvonta kumppaneidemme kanssa, yhteinen turvallisuuspolitiikka, näkyvämpi osallistuminen, diplomaattinen avustaminen, ne teidän alueenne jälleen kerran olisi täysin integroitu teidän peruslaisen järjestykseen Minun mielestäni tässä oli näitä strategisia kysymyksiä, tässä viittasin vain Krimin, en vain Luhanskiin ja Donetskiin. Donetskiin Tämä on meille ykkösprioriteetti tulevina kuukausina. Monet näistä konkreettisista kysymyksistä, joita olemme identifioineet, toteutetaan myös parlamentin, parlamentaarisen assosiaatiokomitean kautta mutta olette varmaankin huomannut, että yksi selkeä viesti tässä on ollut se, että koko hierarkia, koko poliittinen kenttä parlamentissa on tässä työssä mukana. Eilispäivän kokous, jossa oli mukana Ukrainan poliittisten puolueiden johtajia, Euroopan parlamentin poliittista johtoa, tällaista ei ole koskaan tapahtunut minkään muun maan kanssa. Se oli aivan ainutlaatuinen tilaisuus. Ja tämä osoittaa, että teidän tietoisuutenne Eurooppa-kysymyksestä on nyt niin korkealla tasolla, että – emme voi tehdä muuta kuin jatkaa työtämme, jotta pyrimme, pääsemme perustavoitteeseemme ja saisimme todellakin Ukrainan lähemmäs Euroopan unionia. Kiitos. Thank you. Uh, Kiitoksia kovasti, Brinkovic, teille tästä yksityiskohtaisesta esityksestä. Te todella porauduitte yksityiskohtiin ja ne liittyvät suosituksiimme joten me odotamme jatkotyötä. Ja nyt äh, antaisin äh, seuraavaksi puheenvuoron Ostnap Semeratsille. Kiitoksia puheenjohtaja. Käyttäisin mahdollisuutta puhua ukrainan kieltä. Шановний пане президент, шановний голова Верховної Ради. Арвон puhemies, arvon Verhovne Radan puhemies. Ne tapahtumat, nämä tapahtumat täällä Brysselissä ovat erittäin tärkeitä ja siitäpä syystä haluaisinkin kiittää Verhovna Radan puhemiestä ja Euroopan parlamentin puhemiestä Martin Schulzia tästä aloitteesta. Aloitteesta aloittaa tällainen missio, missio tehtävä Äh, aivan liioittelematta voin sanoa, että tämä on äärimmäisen tärkeää Ukrainan parlamentarismin kannalta tulevaisuudessa, myös yhteiskuntamme kannalta ja myös sen kannalta, kuinka kansalaisyhteiskunta hyväksyy uudistukset. Haluaisin myös puhemies Pat Coxia kiittää hänen tekemästään työstä. Se työ kesti useita kuukausia Ukrainassakin ja tämä on esimerkki siitä, kuinka työtä tulisi järjestää ja tehdä. Ja olen äärimmäisen tyytyväinen siihen, että puhemies Cox saattoi ottaa meidät mukaan tähän työhön ihan valmisteluvaiheesta alkaen. Hän otti meidät myös tämän kertomuksen laatimiseen mukaan. Meillä ei ollut oikeastaan minkälaisia ohjeita siitä, mitä meidän piti tehdä Tämä oli meille mahdollisuus ähm, kartoittaa tilannetta. Äh, kartoittaa tilannettamme parlamentissa, tehdä voitavamme ja löytää itse ratkaisuja. Ja äh, keskustelut, joita kävin, joita olemme käyneet kollegoiden ja Plenkovicin kanssa, äh, ovat vain omiaan todistamaan sen, että me olemme valmiita tekemään uudistustyötä, olemme valmiita uudistamaan omaa maatamme. Ja tämän kertomuksen yksi myönteinen seikka liittyy juuri siihen, että meidän täytyy pystyä harmonisoimaan Ukrainan, yhdenmukaistamaan Ukrainan lainsäädäntöä. Tämä ei välttämättä tietenkään ollut mikään ensisijainen prioriteetti, mutta toivon, että sitten sellainen tulee, että tästä tulee ensisijainen painopiste, koska jos ajattelemme integraatiota EU-hun, niin ylipäänsä Ukrainan tahto integroitua EU-hun juontuu siitä, mitä Maidanilla tapahtui. Ja kun ajattelemme kaikki kaikkia menetettyjä henkiä, niin me emme saa unohtaa. Me emme saa unohtaa, että meillä on nyt mahdollisuus luoda aivan uudenlainen maa, ja minä vetoan kaikkiin kumppaneihimme, jotta voisimme yhdessä nopeuttaa tätä työtämme. On tärkeää, että ymmärrämme sen, että että äh, meidän ei tarvitse hävitä. Me voimme olla voittoisia se on itse asiassa kaiken edellytys. Ja nyt me olemme tavallaan puolimatkan Crowissa, me olemme analysoineet tilannetta, me olemme keskustelleet kertomuksesta, mutta toistaiseksi me emme vielä ole luoneet toimintasuunnitelmaa. Meillä ei ole mitään konkreettisia askeleita, askelmerkkejä, ja toivoisin, että Euroopan parlamentin kanssa tekemämme yhteistyö jatkuisi. Tietysti työ tulee jatkossa olemaan erilaista olen iloinen siihen, että puhemies ilmaisi tahtonsa jatkaa yhteistyötä Ukrainan kanssa ja me haluamme tukea hänen kantansa, haluamme, haluamme tukea häntä. Mielestämme tätä missiota täytyy jatkaa, sen mandaattia täytyy ö, jatkaa. Toki tehtäviä täy, voidaan hiukan muuttaa ja rukata uude, uuteen uskoon. Ja olisi hyvä, jos voisimme vielä yhdessä kolleg- kollegani Andrei Plenkovicin kanssa ähm, äh, assosiaatiokomitean äh, kokouksessa keskustella näistä asioista. Ja tästä assosiaatiosta, assosiaatiosopimuksesta äh, sen verran, että siitä voi tulla tärkeä väline, kun valvotaan suositusten täytäntöönpanoa ja kun valvotaan sitä, kuinka niitä uudistuksia on toteutettu, joita me haluamme toteutettavan. Ja haluan vielä kiittää Andreita siitä, että työmme on sujunut todellakin hyvin, se on järjestetty hyvin. Ja toivottavasti seuraavalla kerralla emme enää keskustele muutossuosituksista, vaan keskustelemme niistä konkreettisista tuloksista, joita uusi parlamenttimme on saanut aikaan. Ja pidämme vanhaa radaa vain menneen, talven lumena. Thank you, uh, eh, Mr. Semra. Kiitoksia kovasti Samarak teille. Kiitoksia teille ja kollegoillenne siitä teidän panoksestanne tämän tarvearviomission etenemisessä. Ja me todella arvostamme teidän sitoumustanne, sitoutuneisuuttanne. Nyt on suuri ilo kääntää katseeni Euroopan parlamentin pääsihteerin puoleen. Kutsuisin molempien parlamenttien pääsihteereitä allekirjoittamaan asiakirjan, joka koskee hallinnollista kapasiteetin rakentamista ja tätä kumppanuuttamme. Minä olen erityis, koen olevani etuoikeutettu, kun saan olla täällä tänä aamuna. Ja voin omin silmin sovittaa tällaista asiaa, joka on tavallaan aivan ennen kuin ensimmäinen laatuaan. Ennen parlamentti ei tällä tavalla ole toisen parlamentin kanssa tehnyt yhteistyötä, ja jos jokin parlamentti maailmassa symbolisesti ja konkreettisestikin mm, eh, on tärkeä, niin nimenomaan Verkovna Rada on tärkeä yhteistyökumppani. En tiedä, onko teillä, haluatteko te käyttää puheenvuoron, jos on, niin puhukaa toki. Yes, uh, thank you very much. Uh... Kiitoksia teille, Pat Cox. Tämä on todellakin hyvin jännittävä hetki. Ei pelkästään sen vuoksi, että oli hienot kokouspäivät täällä, vaan tämä on jotain erikoista ja ainutlaatuista, kuten selititte. Molemmat. Tällaista ei ole aiemmin tehty minkään muun kansallisen parlamentin kanssa. Mutta sen lisäksi muistan aina, miten Maidanilla oli keskeisesti näkyvillä Euroopan unionin lippu, mikä ei osoita pelkästään Ukraina halua kuulua Euroopan ja Euroopan unioniin, vaan se oli myös hyvin tärkeä rohkaisu meille itsellemme, koska usein arkipäiväongelmissa harhaudutaan ja ei nähdä tällaista välittömän naapurustomme tärkeä asia ja se on hyvin rohkaisevaa myös sen kannalta, mitä me itse teemme. Vastuunamme on siis antaa hallinnollista tukea demokratialle. Oli erinomainen keskustelu eilen kaikkien parlamentin pääjohtajien kanssa, pääsihteerin kanssa, varapääsihteerien kanssa. Puhuimme monista nimenomaisista asioista mukaan lukien tiede, eh, tiedepalvelut, viestintä, IT-asiat ja nyt haluamme siirtää keskustelun sellaiseen muotoon, johon kuuluvat institutionalisoituneet kestävät suhteet. Thank you, uh, Mr. Velle. Mr. Kiitoksia kovasti Velle ja sitten Szysinski, olkaa hyvä. Шановний пане президент Кукс, шановний puheenjohtaja Cox, pääsihteeri herra Blenkovic, herra Vele. On ollut suuri kunnia minulle Verhon Raadan puolesta allekirjoittaa tämä asiakirja. Herra Cox on tehnyt erittäin tärkeää työtä, koska toimintasuunnitelma, jota suosteltiin, on todella välttämätön meille Ukrainassa. Ja hänen analyysinsä ja tapansa osoittaa meillä näitä ongelmiamme oli todella, todella onnistunutta toimintaa. Ja nyt tavallaan ensimmäistä kertaa näin on, tällainen tilaisuus on järjestetty ja meidän pitää tehdä parhaamme, jotta voimme täytäntöönpanna näitä suosituksia ja toimenpanna äh, toimintasuunnitelmaa. Meidän täytyy todella varmistaa että tämä toteutuu Ukrainassa. Ja olen varma, että meidän parlamentissamme, parlamentissamme sihteeristössämme tämä on mahdollista. Meidän pitää keskustella koko joukosta eri kysymyksiä vielä. Me olemme nyt jo alkaneet täytäntöönpanna suosituksia ennen kuin sopimusta oli allekirjoitettukaan, niin olen kovasti kiitollinen pääsihteeri Velelle tästä. Kiitos. Thank you. So let us proceed Kiitoksia. Ja nyt Siirrymme allekirjoitukseen. Hold up the, the, the signed documents there. Ja voitteko pitää tätä allekirjoitettua <clears throat> asiakirjaa, teeskennelkää vaalean valittua politiikkaa, äh, poliitikkoa. Älkääkä pelätkö kameraa. Kiitoksia, hienoa. Nyt miellyttävä velvollisuuteni on kääntää katsoni Groismanin suuntaan, jotta hän voi päättää tämän päivän muodollisuudet. Mutta sitä ennen viittaan siihen, mitä Klaus Velle sanoi tästä Euroopan lipusta. Vuonna 2003, kun minulla oli etuoikeus olla tämän parlamentin puhemiehenä, niin minut kutsuttiin Ateenaan eräseen tapahtumaan. Tuolloin kes puhuin allekirjoitus seremoniassa, jolloin kymmenen uutta valtiota allekirjoittivat liittymissopimuksensa ja Kreikka puheenjohtajavaltiona kaikessa viisaudessaan pyysi jokaista ö, kymmenen valtion johtajaa puhumaan ja myös jokaista ö, 15 jo olemassa olevan valtion johtajaa ja myös jokaisen instituution johtajaa pyysi puhumaan ja puhujien lukumäärä oli 28, iltapäivä oli kuuma, ja voitte kuvitella minusta oli, kun laskettiin 28, 27 ja niin edespäin. Ja minä olin ihan puhujien loppupäässä, koska Euroopan instituutioiden johtajat saivat puhua viimeiseksi, ja minä pohdin, että minkälaisen puheen sitä voi pitää kolmessa minuutissa, kun on 27 tai 28 puhuja. Ja onneksi suurin osa neuvonantajista ja... Ää, Mm, tutkijoista ja edellisistä puhujista puhuivat antiikin Kreikasta ja meidän juuristamme. Ja minä olin jo etukäteen pohtinut, että mitä minä sanoisin, mikä olisi sellaista, mikä yhdistää meidät. Ja ää, pyysin henkilöstöäni tutkimaan sitä, mikä Euroopan lipun merkitys on, mistä se tulee. Niin tämä lippuhan mm, oli jo 50-luvun puolessa välissä Euroopan neuvoston lipun kaltainen. Ja me otimme vaakuna-alan asiantuntijoita eri jäsenvaltiosta ehdottamaan erilaisia lippuja. Ja suureksi ilokseni totesin, että nimenomaan tämän lipu, tätä lippua oli ehdottanut irlantilainen heraldikko minä itse irlantilaisena en tietenkään odottanut, että tällainen iloinen yllätys tulisi eteen, niin olin iloinen. Tämä lippu on sininen. Sininen edustaa pohjoista ta- taivasta, ja mehän olemme tässä pohjoisella ähm, pallonpuoliskolla. Ja tämä ympyrä edustaa harmoniaa. Tähdet ovat ikään kuin kutsuu ähm, kääntää katseemme jokapäiväisestä tässä ja nyt elämästä ja unelmoida. Ja 12 lukukuvaa tunteja päivässä ja kuukausia vuodessa. Ja tämä, jotta voisimme ikään kuin tarttua hetkeen. Ja tämä on Euroopan lipun symboli. Ja nyt tämä ympyrä on ikään kuin sulkeutunut, mutta se on avoin kaikille niille, jotka edelleenkin haluavat liittyä meihin. Ja Kyllä meidän kannattaisi tämän lipun symboliikka ajatella, kun me teemme joka päivästä työtämme. Ja nyt haluaisin kiittää Plankovicia ja hänen kollegoitaan äh, inspiraation lähtenä olemisesta, kun olimme äh, vaalien tarkkailumatkalla. Ja haluan kiittää myös presidentti puhemies Schulzia ja Kreuzmania. Tämä keskustelu on ollut varsinaista konsensuksen rakentamista äh, myös Verhovna radan sisällä ja sen puolesta ja sen ympärillä. Tämä asiakirja tämä ja tämän työn tulos ei ole tavallaan kenenkään omaisuutta, mutta sen vuoksi se on kaikkien omaisuutta. Ja siksi olen sitä mieltä, että tämä yhtenäisuuden henki, jota nyt täällä Brysselissä koemme, niin se ilmenee myös Kiovassa. Olen sitä mieltä, että Euroopan parlamentin mission tai tehtävään Tämä tehtävä on ollut pieni katalysaattori sille laajemmalle konsensuksen kemialle, jota Ukrainassa vielä tarvitaan. Todellisuudessa, jos lopettaisin siteeraamalla Jean Moneta, hän sanoi, että mikään ei ole mahdollista ilman ihmistä ja mikään ei kestä ilman instituutioita. Tosiasia on se, että jos meillä ei olisi johtajia, yksilöitä, jotka ovat halukkaita johtamaan, niin mikään ei olisi alkanut, eikä olisi mitään sellaista, joka voitaisiin sitten institutionalisoida ja kehittää eteenpäin. Ja nyt haluaisinkin lopettaa äh, kunnioitta, esittämällä oman kunnioitukseni Kroismania kohtaan tämän viikon päätteeksi. Hän itse on halunnut osoittaa johtajuutta, hän on halunnut avata ovet kaikille Verhovna Raadassa. Haluan kiittää teitä siitä rehellisyydestä, jolla olette lähestyneet meitä. Tuskin harva maailman parlamentista on niin ö, rehellisesti harjoittanut itsetutkiskelua kuin te olette. Ja se on muutoksen avain. Ja Kroismannin johtajuutta haluaisin vielä korostaa ja ylistää myös siinä mielessä, että hän ei halunnut, aio tehdä tästä omaa uudistustaan, vaan hän haluaa, että tämä on kollektiivisen viisauden ja energian tulos. Ja Tämä on tärkeää. Johtajuus ei ole omistajuutta, vaan johtajuus on sitä, että asetetaan tavoitteita ja pyritään saavuttamaan ne. Ja tämän, miele, tämän mielessäni Kreutzmann on suuri ilo ja kunnia antaa teille puheenvuoro. Дякую, вельмишановний пане президенте Кокс. Мені надзвичайно приємно. Kiitos hyvä puhemies, Koks, hyvät kollegat. On ilo ja kunnia olla täällä kanssanne ja kolmen päivän keskustelut ovat myös olleet kunnia ja ilo. Kaikki olemme saaneet paljon kokemuksia. Aloite Ukraina-viikosta Euroopan parlamentissa antoi mahdollisuuden luoda viestintäkanavia, joita ei ollut olemassa ennen eilistä. Nyt ymmärrämme paljon paremmin toisiamme. Ymmärrämme asioiden tilan Ukrainassa. Olemme valmiit yhteisiin ponnistuksiin, jotta voimme kohdata yhdessä Ukrainan haasteet. ei varmaan pitäisi puhua pitkään, mutta teidän pitäisi sanoa avoimesti, mitä olette mieltä. Tietysti ulkoa katsottuna maallamme on paljon ongelmia. Puhun turvallisuudesta ja alueellisesta yhtenäisyydestä. Puhun myös sisäisistä ongelmista, taloudesta, oikeuslaitoksesta. Puhun siitä, että saadaan aikaan tehokas korruption torjuntamekanismi. Kaikessa tässä tarvitaan yhteistä näkemystä siitä, mitä täytyy tehdä. Meidän täytyy saada asioita eteenpäin. Täytyy analysoida ja kartoittaa ongelmia, jotta voidaan tietää, mitä täsmällisesti ottaen täytyy tehdä. Usein kuulee, että instituutioiden heikkous on yksi suurimmista ongelmista Ukrainassa. Että hallinnon instituutiot eivät kohtaa todellisuutta sellaisena kuin se on. Täytyy uudistaa taloutta, oikeuslautos täytyy saada sellaiselle tasolle, että ihmiset pystyvät luottamaan siihen täysin. Julkista hallintoa täytyy uudistaa. Meidän täytyy toteuttaa vallan hajauttaminen. Täytyy puolustaa demokratiaa. Mutta uudistusten menestyminen riippuu kyvystämme tehdä niitä. Usein puhutaan uudistuksista, jotka eivät onnistuneet, tai että niistä ei ole konkreettisia tuloksia yhteisölle. Eli yhteiskunta ei ole pettynyt siitä, etteikö uudistuksia tehtäisi. Ehkä meidän pitäisi kysyä, että ovatko tavoitteemme oikeat. Reagoimmeko yhteiskunnan tarpeisiin asianmukaisesti? Hoidammeko kriisejä oikein? Miten uudistuksia voidaan tehdä? Miten voimme voittaa haasteemme? vanhoilla järjestelmillä ja vanhoilla säännöillä. Asian ydin on se, että joskus valitsemme väärät tavat. Päätöksenteon huono laatu aiheuttaa tyytymättömyyttä yhteiskunnassa. Meillä on toimeenpanovalta, tuomiovalta, mutta mikä on lainsäädäntö elin? Niiden täytyy tehdä uudistuksia toimeenpanovallassa ja tuomiovallassa. Ja siihen meillä täytyy olla ammattitaitoa ja pätevyyttä ja uudenaikaisuutta tekemämme yhteistyö kanssanne. Myöskin herra Koksin kanssa tehty yhteistyö. Herra Plenkovic. Ja puhemies Schulzin myötävaikutuksella tehty työ. Työ, joka on yhdistänyt Euroopan parlamentin jäseniä ja Ukrainan parlamentin jäseniä. Täytyy hoitaa asianmukaisesti, jotta korkein lakia säätävä elin on se, jossa Ukrainan institutionaalinen elpyminen alkaa. Siellä täytyy vastata haasteisiin oikein ja näyttää kaikille, miten mekanismit täytyy saada toimimaan maan sisällä toimeenpanovalta täytyy uudistaa maassamme. Kymmenien vuosien ajan uudistuksia ei ollut. Nykyinen järjestelmä ei riitä kohtaamaan haasteita. Tuomiolaito- oikeuslaitoksen uudistus täytyy viedä loppuun, mutta ei voida uudistaa pelkästään uudistamisen vuoksi, vaan täytyy olla kiinnostunut myös tuloksista. Ja vain silloin Ukraina voi olla uuden aikainen eurooppalainen valtio. Miksi näin sanon? Sanon sen vuoksi, että meillä on hyvä suunnitelma, mutta se täytyy toimeenpanna hyvin. Sen vuoksi tarvitsemme yhteistä toimintasuunnitelmaa. Ja kaikkien täytyy sanoa, että meillä on poliittista tahtoa olla vastuussa, jotta suunnitelma saadaan toteutettua. Uskon, että jokainen Verkhovnan radan jäsen, jokainen poliittisen ryhmän jäsen ja poliittisen ryhmien johtajat tekevät ryhmäyhteistyötä ja pystyvät toteuttamaan muutokset, jotta voidaan näyttää, että uudistukset ovat menestys koko Ukrainan yhteiskunnan kannalta. Emme avaa pelkästään oviamme, vaan sydämemme Euroopalle, joten haluaisimme, että tunnette sen. Kun puhutaan viisumivapaasta järjestelmästä, kun puhutaan rautaesiripusta, sen täytyy pudota. Mitään ei saa olla välillämme. Ukrainan täytyy päästä jälleen eurooppalaisen perheen jäseneksi. Euroopan mantereella täytyy vallita vapaus ja rauha, ei sotaa enää. Ei sellaista, mitä nyt on Ukrainassa. Se, että ukrainalaiset sotivat ukrainalaisia vastaan. Se on valtava haaste. Ja olen painottanut, enkä voi painottaa sitä liikaa, että jos joku haluaa sanoa, että Eurooppa olisi väsynyt Ukrainaan, puhemies Schulz sanoi eilen, ei, Euroopan parlamentti ei ole väsynyt Ukrainaan. Väsymys on heikkoutta ja kohtaamamme haasteet vaativat, että olemme vahvoja. Sen vuoksi uskon, että me kaikki, Ukrainan parlamentin kaikki jäsenet, kaikki parlamentin henkilökunnan jäsenet voivat sen todeta ja sanoa, että meidän päätöksemme määrittelevät Ukrainan tulevaisuuden, sen miten teemme päätökset niin kuin nykyisin nopeasti, mutta huonolla laadulla. Meidän täytyy saada aikaan järjestelmä, jossa kaikki toimivat paremmin. Minä valitsen sen tavan, jossa olemme institutionaalisesti vahvoja, päteviä ja pystymme tekemään tarvittavat päätökset. Haluaisin vielä kerran kiittää puhemies Schulzia Andriita henkilökohtaisesti ja herra Koksia. Monet kiitokset teille myös. Olette tehneet hienoa työtä. Ei se ehkä ole edes työ. Olette pitänyt sinä, sitä jotain, jonain paljon suurempana henkilökohtaisena asiana. Ja nyt EUn myötävaikutuksella voimme nähdä yhteisten toimiemme tulokset. meidän täytyy pitää kokouksia jatkossakin tähän tapaan. Haluaisin vedota yhteistyöhön ja toivottavasti kaikki yhdessä voimme saavuttaa menestyksen. Olen vakuuttunut, että tulevaisuuden haasteet ovat tärkeä puheenaihe. Sen vuoksi on hieno perinne, että meillä on kokous – ja puhua etenemissuunnitelman toimintaohjelman asioista, koska vain näin voidaan tehdä päteviä ammattimaisia päätöksiä. Kyllä me saammekin menestyksen aikaan. Kiitos. Näin istuntomme päättyy. Erityisesti niille, jotka matkustatte takaisin Ukrainaan tänään iltapäivällä, niin minä teen yhteistä uudistuksen matkaa teidän kanssanne ja toivotan teille bon voyage ja slava Ukrainia.